Meine Damen und Herren, ich... Hyvät naiset ja herrat, 27. helmikuuta keskeytetty istunto jatkuu Euroopan parlamentissa. Pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit 27. helmikuuta istunnosta ovat asetettu saataville. Onko vastahuomautuksia niihin? Näin ei ole. Kaksi kuukautta sitten Sahara-parkin voittaja Rasan Saituneen eh, siepattiin. Olen viitannut jo tähän moneen kertaan. Aseistettu ryhmä sieppasi hänet myöskin kaksi muuta ihmisoikeusaktivistia hänen aviomiehensä. Sieppaus tapahtui Doumassa, jota kapinalliset kontrolloivat kahden kuukauden ajan. Rouva Saituneen ja nämä muut kaapatut ovat olleet kadoksissa ja heistä ei ole mitään tietoja. Euroopan parlamentin nimissä vaadin, että rouva Rasan Saitunen päätetään vapaaksi välittömästi. Hän sai saharov palkin vuonna 2011. Rohkea nuori nainen käy rauhanomaista kamppailua demokratian puolesta. Tämän työn vuoksi häntä ovat uhanneet sekä kapinallisryhmät että hallitus. Rasan Saituneen kohtalo ei ole yksittäistapaus. Lukemattomia naisia Syyriassa on siepattu, kaapattu ja kidutettu barbaarisesti sisällissodan alkamisen jälkeen. Kaikenikäisiä naisia ja kaikista yhteiskuntaluokista olevia naisia joutuu uhreiksi. Raiskausta käytetään systemaattisesti sota-aseena, jotta Syyrian yhteiskuntaa voidaan edelleen järkyttää. Euroopan parlamentti tuomitsee nämä sotarikokset ja nämä rikokset ihmisyyttä vastaan mahdollisimman ankarasti. Kaksi päivää sitten vasta vietettiin kansainvälistä oikeuksien päivää. Meidän täytyy ottaa tehtäväksi kansainvälisen naisten oikeuksien päivän tehtävä ja huolehtia siitä, että autetaan sellaisia organisaatioita, jotka auttavat tällaisia naisia jälleen rakentamaan elämäänsä trauman jälkeen ja vastustavat rankaistamattomuutta ja ennen kaikkea kamppailevat sen puolesta, että nämä rikokset dokumentoidaan, jotta saadaan seuraamukset vaadin vielä kerran saharaus saajan vapauttamista. Sitten ilmoitukset rouva Francesca Parazzo on nimitetty 22. helmikuuta lähtien Italian hallituksen jäseneksi. Herra Klaus-Hanner Lene on nimitetty ensimmäinen kolmas maalis, siis ensimmäinen kolmas lähtien tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Onnittelen molempia nimityksistä. Parlamentti toteaa artikla 4 mukaan työjärjestyksessä, että Parakutsin edustajan paikka vapautuu 28. helmikuuta, kuten herra Leenen paikka vapautuu ensimmäinen maaliskuuta. Allekirjoitan tiistaina yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa artiklan 74 nojalla 15 säädöstä, jotka on hyväksytty tavallisessa lainsäätämismenettelyssä. Säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Sitten muutokset käsittelyjärjestykseen. Tai käsittelyä sen hyväksyminen. Lopullinen luennos, joka puheenjohtajakokous hyväksyi 6.3. arkana 137 mukaan on jaettu teille. Muutosehdotuksia ei ole minulle tullut. Eli käsittelyjärjestys on näin vahvistettu. Sitten herra Marineskun mietintö, Euroopan investointipankin vuosikertomus. Toivotan tervetulleeksi EIPn pääjohtajan herra Hoijerin tänne. Tervetuloa ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä herra Marinas, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Euroopan investointipankki on kasvattanut pääomansa 10 miljardilla eurolla. Se helpottaa myös 60 miljardin jakamista pitkällä aikavälillä luottoina